No niin, 12. syyskuuta keskeytetty istuntokausi on näin ollen avattu Euroopan parlamentin tasolla. Hyvät naiset herrat, aivan saman tien pyytäisin teitä ryhtymään hiljaiseen hetkeen.